Putin puheenvuorot. Työjärjestyksen artiklasta 50. Ensimmäisen puhuu rouva Elena Basescu. Olkaa hyvä, minuutti. Kiitoksia puhemies. acceptat făcută de către statelor unite de a participa la dezvoltarea sistemului american de apărare antirachetă. este o dovadă de încredere acordată. Niin, kiitoksia kovasti. Ehm, nyt meille on annettu omalle maallemme annettu tietty luottamusasema. Meille tulee Romaniaan kolme ohjuskilpeä ja e, tästä on sovittu amerikkalaisten kanssa 2015 olisi se e, vuosi, jolloin nämä e, kilvet lähtevät toimimaan. Meidän pitää saada tietoa myös siitä, miten tällaiset hankkeet vaikuttavat ja minä mietin tässä, minkälaisia uhkia edessämme on, ei pelkästään Venäjä. Ja nyt kun on määritelty tätä järjestelmän arkkitehtuuria, mitä siinä on otettu huomioon. Nyt on käynnissä kahdenväliset neuvottelut, jotta päästään tarvittaviin sopimuksiin ja sen jälkeen parlamentin suostumus. Papastamkos. Sitten herra Kerkis Papastamkos. Εκείνο από την μείζωνα παραδοχή ότι... Monet kiitokset puhemies. Minä olen sitä mieltä, että että eurovyöhykkeen talouden sanerauksen pitää pitää hoitaa kyseessä olevassa maassa, mutta kuitenkin on niin, että koordinoituja toimenpiteitä tarvitaan, jotta yhteistä valuuttaa voidaan tukea niin, että keinottelijat eivät pääse toimimaan. Kreikassa on syvä talouskriisi, mutta myöskin muissa jäsenvaltioissa talous on huonossa jamassa ja siksi olisi välttämätöntä, että meillä olisi koordinoiva taloushallinto Euroopassa. Eli siksi esitän kysymyksen komissiolle, että voitaisiinko perustaa tällainen rahasto, minä olisin tyytyväinen, että, tai olen tyytyväinen siihen, että komissaari Rehn liikkuisi tähän suuntaan ja me toivomme, että komissio esittää vastaavan suunnitelman mahdollisimman nopeasti. Kiitoksia. Carlos Jose. Kiitoksia. Iturkais Hase. Kiitos, kiitoksia puhemies. Nyt on vahvistettu se, mitä eh, tiesimme jo. Eh, Hugo Chavez, Venezuelan eh, presidentti, tekee yhteistyötä Farkin kanssa ja terroristien kanssa. Ja hän on heidän kumppaninsa ja auttaa näitä terroristeja ja antaa heille tukea Venezuelan hallinnon suulla. Hän tekee yhteistyötä ETAin kanssa nyt niin kuin on otettu esiin niin diktatuuri vallitsee Hugo Chavezin Venezuelassa, mutta meidän pitäisi tuomita eh, Chavez ja hänen tukipolitiikansa terroristeille. Ja haluan muistuttaa, että Euroopan unionin tehtävä eh, Rodriguez Zapateron suulla on se, että hän tuomitsee nämä toimet. Emme voi hyväksyä tällaista yhteistyötä. Me olemme nähneet, että Espanjassa eh, kyse on siitä, miten aliarvioidaan oikeuttamme demokratiaa ja vapautta. Kiitos. E, pani Vasi... Sitten rouva Vasilika Urika Tancila. Kiitoksia puhemies Eh, Euroopan unionin solidaarisuusrahasto. Eh, siinä eh, ensimmäiset vuodet osoittavat, että on tiettyjä rajoituksia tässä rahastossa. Siinä ei ole kestävyyttä eikä nopeutta eikä riittävästi avoimuutta. Eh, silloin, kun halutaan puuttua eh, luonnonkatastrofin jälkeisiin tilanteisiin. Romania on saanut Euroopan unionilta tukea eh, sen jälkeen, kun siellä on ollut tulvia, mutta rahat saapuivat hyvin myöhään, eivät niin nopeasti, että ne olisivat tehonneet. Haluaisin, että annetaan jo alustavien arvioiden pohjalta eh, korvauksia silloin, kun on ollut luonnon katastrofia. Eh, uskoisin, että näiden alueiden kansalaiset hyötyisivät tällaisesta nopeasta toiminnasta. Sitten edustaja Hidalgo. Jo jonkun aikaa eh, Fidel Castron toiminta Kuubassa on vaikuttanut koko maailmaan ja maailman nuorisoon. Tärkeätä nyt Castron veljesten diktatuurissa on se, miten suhtaudutaan poliittisiin vähemmistöihin. Me Tämä muistuttaa meitä siitä, miten Franco silloin, kun hän oli kuolemaisillaan, suhtautui obsessiivisesti näihin maasta paineisiin kaikki vapauden eh, viholliset, eh, kun he pääsevät eh, valtaan, toimivat näin. Mutta meidän pitäisi suhtautua solidaarisesti niihin, jotka taistelevat. Se on meidän velvollisuutemme demokratian, ihmisoikeuksien ja vapauden nimissä. Kiitos teille. Sitten Tanja Fairou. represent. Pan Pat the Cope Herra Pat the Cope Pan Gianni Vattimo. Herra Gianni Vattimo. Puhemies, tiedetään, että komissio ja Espanjan puheenjohtajana kiihdyttävät töiden tahtia ja neuvotteluja tiettyjen keski- ja Etelä-Amerikan maiden kanssa, jotta saadaan sopimus ennen toukokuun huippukokousta EUn ja Latinalaisen välillä. Ja haluaisin kiinnittää parlamentin huomion eurolat varapuheenjohtajana siihen, että joidenkin näistä maista kanssa on sellainen vaara, että lopetamme neuvotteluja ja emme ota huomioon tärkeitä ihmisoikeuksiin liittyviä asioita ja sitä, että tietyllä alueilla ei noudateta ihmisoikeuksia. Kolumbiassa esimerkiksi on vielä salamurhia ammattiyhdistysliikkeen edustajiin kohdistuen Hondurasissa päivittäin. Hondurasin kanssa neuvottelumisopimuksesta on hallitus, joka tuli voimaan viime vuoden, valtaan viime vuoden eh, sotilasvallan kaappauksen ansiosta. Guatemalassa on eh, ongelmia, ei tiettyjä muita näkökohtia sopimuksessa tätä huomioita. On tärkeää, että tässä edetään varovaisemmin. Nyt on kansainvälinen naisten päivä. Haluan ottaa esiin erityisen naisten terveysongelman, joka edelleenkin on äh, tärkeä asia. Äh, pari vuotta sitten puhuin hiljaisesta, näkymättömästä äh, hyvin kipeästä naisten taudista, eli endometrioosi. Se tuhoaa elämää, perheitä ja hedelmällisyyttä. Jotkut naiset eivät saa mahdollisuutta päästä äidiksi. Ehkä kyse eh, on naisten kuukautisista, joista ei haluta puhua eikä mainita edelleen, eli endometrioosi. Eh, sillä ei ole edelleenkään tunnettua syytä eikä mitään parannuskeinoa. Se vaikuttaa se, eh, siitä kärsii yksi kymmenestä naisesta. Ja tämä viikko on myös endometrioosin tiedotusviikko Euroopassa. Eli eh, nämä naiset, heidän perheensä eh, kärsivät kovasti. Erittäin hyvä, että komission jäsen on täällä kuulemassa. Ehkä kunnon rahoitus toivottavasti saadaan aikaan ennen ensi vuotta. Sandrine Bellier. Sitten Sandrine Bellier. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, nyt meillä on ollut ja myrsky, josta kärsi Länsi-Eurooppa ja siinä oli kuolonuhreja valtavia materiaalisia menetyksiä. Minä koin surua, mutta vihaa myös, koska tämä katastrofi olisi voitu välttää tai rajoittaa. Eilen Ranskassa ja tällä hetkellä Euroopassa nyt me eh, rakennamme eh, ranta-alueille huolimatta eh, vaarasta. Usein nämä ovat, ovat kosteikkoja ja on tärkeää, että rajoitetaan tällaisten katastrofien vaikutuksia. Me meidän pitäisi suhtautua vastuullisemmin ja valvoa sitä, että yhteiskunnan säännöksiä noudatetaan jäsenvaltioissa ajatellen luontodirektiivejä ja habitaattia, ottaa huomioon biologinen monimuotoisuus ja tämä on meille ainutlaatuinen mahdollisuus. Strejček. Herra Ivo Strejček. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, v minulém týdnu přinesla význam. viime viikolla Tsekin tiedotusvälineissä raportoitiin Saksan liikennepoliisista, joka tarkastaa tsekkiläisiä kuljettajia Saksan puolella rajaa yhä tiukemmin. Kerrottiin, että hyvin usein perusteellisesti tarkastetaan ajajia. Jotkut ajajien on Täytyy nyt antaa virtsanohja hyvin loukkaavissa olosuhteissa. Nämä eivät ole mitään dokumenttien tarkistusta, tavallisia tarkistuksia tai ajokorttien tarkistuksia tai auton asiakirjojen tarkistamisia. Schengenin alueella voidaan liikkua vapaasti, eikä tsekkejäkään pidä siinä toisen luokan kansalaisina pitää. He ovat täysimääräisen jäsenvaltion kansalaisia, heitä pitää kohdella sen mukaan. Puhemies, haluaisin, että välitätte tämän tiedon asiasta vastaaville viranomaisille, jotta asia voidaan tarkastella uudelleen. Pan Kyriakos Trinta. Herra Kyriakos Trintas Felides. European Obesity Days and Initiative. Kiitoksia puhemies. Euroopan lihavuuden vuosi on sellainen päivä, jolloin eh, potilaat ja kansalaiset yhdistetään ja keskustellaan lihavuudesta. Tämä on hyvin tärkeää, että meillä on äm, tällainen päivä ja meidän täytyy ryhtyä toimimaan lihavuutta vastaan. Lihavuus on sairaus. Jokaisen jäsenvaltion pitäisi tämä tunnustaa ja tukea tätä ryhmää. WHO sanoo, että koko Euroopassa, ei pelkästään EU-ssa, lihavuus on erittäin suuri ongelma. Tämä koskettaa 150 miljoonaa aikuista mm, ja 15 miljoonaa lasta, mm, jotka elävät EU-ssa. Siksi täytyy huolehtia siitä, että asia hoidetaan. Hilda Figueiredo. Sr. Presidente, nesta data que assinala o centenário da Kiitoksia puhemies. Nyt siis vietämme eh, naisten eh, kansainvälistä naistenpäivää ja se on eh, sadas kerta, kun sitä vietetään tässä naiset puolustavat oikeuksiaan ja halutaan torjua syrjintää. Aivan erityisellä tavalla haluaisin tervehtiä syrjinnän uhreja ja väkivallan uhreja. Tämä on erittäin tärkeä päivä, kun mietitään, miten tärkeä ajankohtainen aihe tämä on. Meillä on laissa tasa-arvo, mutta kapitalismilla on merkittävät seuraukset naisten elämään. Naiset ovat uhreja ja tekevät hyvin huonosti palkattua kausityötä. Euroopan unionissa meillä on 75 miljoonaa köyhää. Meidän pitäisi muistuttaa, että naisten ei pitäisi luopua unelmistaan. Pitää torjua epäoikeudenmukaisuutta ja syrjintää. Naiset pääsevät parempaan tulevaisuuteen. Uh, thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Haluaisin tuoda tietoon sen, että kansanäänestys Walesissa itse asiassa tulee. Uskokaa että älkää kansanäänestys. Lissabonin sopimuksesta ja naisille pitää antaa lisävaltaa alueparlamentissa. Asia on se, kaikki poliittiset puolet Walesissa, työväenpuolue, Brexit, liberaalidemokraatit ja konservatiivit, kaikki tukevat tätä ja haluavat lisää valtuuksia. Mutta minä voin kertoa, että minä en. Kohdella ihmisiä kuin hölmöjä Walesissa nyt, kun itse on seuraavalla agendalla, voi tulla jopa 18 alueparlamentin jäsentä siellä. Kouluja lopetetaan vaikka kolmannen maailman maassa. Kuitenkin poliittinen luokka ja täällä haluavat tämän hullun Iran kanssa mennä eteenpäin. Pidän hyvänä, että on kansanäänestys, mutta toivon, että hyvät ihmiset äänestävät Welsissa ei. Pan Miroslav Mikolasik. Herra Miroslav Mikolasik. Kiitoksia, puhemies. Minä haluaisin esittää solidaarisen tervehdykseni Madeiran katastrofista kärsineistä kärsineille. Tässä tarvitaan kovasti toimia, jotta tuetaan niitä ihmisiä, jotka kärsivät tästä katastrofista. Meidän täytyy parantaa infrastruktuuria ja toivon, että portugalilaiset pystyvät antamaan tukea ja EUn budjetistakin pitäisi saada myös varoja. Parlamentti on äh, antanut tukensa, että käytetään näitä varoja, jotta ihmiset äh, saavat korvauksia, kun ovat kärsineet luonnonkatastrofissa. Haluan äh, kollegojen tukea, haluan esittää surun valitteluni myös katastrofien uhreille. Kiitos. Sitten Rova Kraska-Bobinska. Puhemies, kollegat, Euroopan parlamentissa äskettäin kuultiin, että on hyväksytty päätösasema Ukrainasta, jossa aloitimme kyseenalaiseksi, en, että Ukrainan entiselle presidentille annettiin Stefan Banderinin kunniarvoinen kunniamerkki. Tämä kohta päätösasemassa on saanut paljon kritiikkiä Länsi-Ukrainassa osakseen. Haluaisin sanoa, että tämä päätöslauselma ei asettanut kyseenalaiseksi Panderan tavoitteen itsenäisestä Ukrainasta. Itse asiassa itse, yhtenäistä ja vapaata Ukrainaa siinä korostettiin, jolla on täysi EUn tuki ja kotimaani Puolan tuki. Mutta päätöslauselma ehdotti kyllä sitä, että pahoitellaan sitä, että tässä ei annettu paljonkaan painoa traagisille olosuhteille, jo, jo, joissa tämä itsenäisyystaistelu toisen maailmansodan aikana tapahtui, etnisiä puhdistuksia myös Panderan nimissä suoritettiin. Minun näkökulmani on se, että se mikä puuttui Panderan palkinnosta ja kunniamerkistä oli kunnioitus tämän kamppailun syyttömiä uhreja kohtaan. Vain silloin olisi voinut täysin palvella itsenäisen Ukrainan tavoitetta, joka rauhassa naapureiden kanssa jälleensovitustoimia ja soputoimia olisi myös pitänyt eh, painottaa. Edustaja Sapasogor. A szlovákiai államtörvény kapcsán számos bírálat fogalmazódott meg az utó. Mitä tulee Slovakian lainsäädäntöön, niin viime aikoina meillä on hyvin paljon tapahtunut kritiikkiä ähm, ja haluan muistuttaa Euroopan komission oikeudellista yksikköä, että lainsäädäntö ei ole yhdistettävissä, lainsäädäntömme ei ole sovitettavissa Euroopan neuvoston toimenpiteisiin ajatellen vähemmistösuojelua. Tästä lausunnosta puuttuu järkevyys ja suhteellisuus ja siinä lähdetään siitä, että lainsäädännössä vapaa liikkuvuus vaarantuu ja mm, aki vaarantuu ja myöskin sisämarkkinat vaarantuvat. Tässä mm, lainsäädännössä nähdään, että se on useampien direktiivien vastainen, varsinkin mitä tulee palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen ja artiklan 56 määräyksiin niin myöskin terveydenhuollon alalla eh, saattaa syntyä syrjintää ja tämä eh, laki tukee enemmän valtion oikeuksia kuin yksilön oikeuksia. Siksi pyydän, että komissio ryhtyy välttämättömiin toimenpiteisiin niin, että yhteisön lainsäädäntö voidaan toteuttaa että lainsäädäntö voidaan toteuttaa. Kiitoksia puhemies. Haluaisin puhua naisten osallistumisesta työelämään. Nyt tässä on tapahtunut myönteistä kehitystä. 70-luvulla naiset olivat vain 30 prosenttia, mutta 2008 päästiin jo 43 prosenttiin, mutta Eh, valitettavasti eh, globaali kriisi on eh, vaikeuttanut tilannetta. Romaniassa on sama suuntaus. On sellaisia aloja, jotka ovat olleet vain miesten hallussa, mutta nyt on muutoksia tapahtumassa. Edelleen kuitenkin on eroja naisten ja miesten välisessä kohtelussa. Niinpä nyt meillä pitää olla selkeitä tavoitteita, jotta pääsemme eroon naisten ja miesten välisestä palkkaerosta, jotta naiset voivat myös osallistua enemmän työelämään. Tämä pitää olla osa Euroopan unionin strategiaa 2020. Rova Evelyn Regner. President. Puhemies, Uusimmat tilan, uusin tilanne Turkissa on taas todistanut, että työntekijöiden oikeudet ovat riittämättömät siellä. Kahden kuukauden ajan 12 000 työntekijää on lakkoillut Tekelin, tekelyrityksessä yrityksessä joukkoirtisanomisia vastaan. Ja lakon aikana presidentti Erdogan on useamman kerran uhannut, että Ankarassa lakkojen, lakkoilijoiden miehittämät tilat tyhjennetään ja poliisi hyökkäsi lakkoilijoita vastaan kyynelkaasulla ja vesitykeillä. Puhemies, minä pyydän, että työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisena ja että Turkissa annetaan lainsäädäntö, joka takaa myöskin AY-oikeudet. Oikeuksien pitää, oikeudet pitää sopeuttaa EU-sääntöihin ja ilon sääntöihin. Presidente, una volta. Kiitoksia puhemies. Valitettavasti jälleen kerran meillä on ollut Italiassa luonnonkatastrofi, Po, joki, on joutunut kärsimään ja tuomioistuin tuomitsi Italian, koska siellä on jätehuolto ollut sääntöjen vastaista. Lisäksi asbestia on ollut dioksiinia havaittavissa vedessä. Tämä on jatkuva ympäristökatastrofi. Mitä komissio aikoo tehdä, jotta Italia noudattaa Euroopan unionin direktiivejä? Minä mietin tässä varsinkin viimeistä tuomioistuimen päätöstä, jossa tuomioistuin hyvin tiukasti tuomitsi Italian varsinkin tässä kaupunkijätekysymyksessä. Kiitos. Nicole. Kiitoksia sitten rouva Nicole Kylnetsen. Kiitos. Kiitoksia puhemies. Lontoon Afganistan kokous sai aikaan afgaaniyhteisössä paniikkia, varsinkin naisten parissa. Tässä pyritään rahoittamaan talibanien uudelleen valtaan nousua ja nyt naiset eivät halua, he eivät halua maksaa tästä sovituksesta. Talibanit edelleen sortavat naisia eh, ja käyttävät sarjan lakia. Eh, tässä eh, muutetaan perusoikeudet ja perustuslaki. Siinä 222 kohta perustuslaista muutetaan ja minä pyydän Euroopan unionia takaamaan afgaaninaisille tulevaisuuden, koska nyt emme halua nähdä sitä, että tämä naisia vihaava valta palaa takaisin. Thank you. The next speaker. Kiitoksia. Seuraavan herra Busutil. Diplomaattinen selkkaus Libyan ja Sveitsin välillä – sillä on merkittäviä vaikutuksia monien EUn e kansalaisten elämään, jotka Libyassa haluaisivat vierailla, eivätkä voi. Esityisesti työntekijät, jotka Libyassa ovat töissä. Ja myöskin eurooppalaiset investoijat, jotka eivät voi e, työntekijöitä sen lähentää. Samaan aikaan työntekijät, jotka siellä jo ovat, yrittävät pysyä siellä niin kauan kuin pystyvät auttaakseen niitä, jotka eivät voi tulla sinne. Tietysti miten kauan näin voidaan jatkaa, sille on rajansa. Tämä tapahtumalla kanssa ei EUlla ole mitään tekemistä ja se on joutunut panttivangiksi tapahtumaan kahden kolmannen maailman kolmannen maan välillä. Haluaisin, että EU ryhtyy kaikki mahdollisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että tämä tilanne voi ratkaista niin nopeasti kuin mahdollista. Thank you, Madame Muniz de Urquiza. Sitten edustaja Urquiza. Gracias, señor. Kiitoksia puhemies. Espanjan hallitus on pyytänyt selvityksiä Venezuelan hallitukselta eh, tästä mahdollisesta eh, Venezuelan eh, yhteistyöstä ETAn kanssa. Ja tästä lauantaina annettiin Venezuelan ja Espanjan hallituksen yhteinen selvitys siitä, että vahvistetaan yhteistyö siinä, että torjutaan yhdessä terrorismia. Ja meidän pitäisi olla tästä tyytyväisiä ja onnitella Venezuelan hallitusta tästä yhteistyöhalukkuudesta Espanjan hallituksen kanssa, kun halutaan torjua etaa ja puuttua siihen, että poliittisesti äh, käsitellään terrorismia. Minun mielestäni tässä pitää olla äh, käytössä diplomaattiväylät ja yhteistyöväylät valtioiden kanssa, jotta voidaan tehdä yhteistyötä näin tärkeässä asiassa. Kiitos. Gracias, Mr. Schmidt now. Sitten Schmidt, minuutti. Kiitoksia puhemies. Viime lauantaina islantilaiset sanoivat vahvasti ei ISAF-äänestyksessä. Ja nyt on tarkoitus aloittaa kuitenkin neuvottelut jäsenyydestä Islannin kanssa. Voidaan sanoa, että valtiovarainministeriön ministerin merkitys on tärkeä. Kuluttajilla, jotka ovat kärsineet Aissevin vuoksi, niin heillä on oikeus saada korvaus ja tämä vaatimus on aivan oikeutettu ja Lontos, Lontoon hallitus tämän on esittänyt. Puheenjohtaja pitää olla niin, että islantilaiset tuntevat olevansa tervetulleita EU-hun. Tietenkään he eivät koskaan äänestä EU-jäsenyyden puolesta, jos brittiministeri vaativat korvausta. EUn pitää olla neuvottelukelpoinen ja vahva ja pitää osoittaa sylän ähm, solidaarisuutta islantilaisia kohtaan. Ja sitten islanninkielinen lause on, että meidän täytyy ratkaista ongelmat yhdessä. Kiitoksia. Mr. Jadot, for one minute. Herra Jadot, minuutti. Sir, my information is that you have already... No, no Tämä ei ollut järjestyshuomautus. Ilman mikrofonia. Personal statements can come at the end, but not, not at le decía, point. le decía, señor presidente. Eh, minä sanoin, että rouva Muniz eh, sanoi, eh, minulla on oikeus tässä vastata niin kuin meille sanotaan työjärjestyksessä. Not, not now. Henkilökohtaiset lausumat lopussa, ei nyt, olkaa hyvä. Kiitoksia. Ehkä tässä voi laittaa laskurin sivuun. Helmikuussa ta, ähm, Cynthia myrsky iski mm, Ranskaan ja tässä mietimme uhreja, kaikkia niitä, jotka lähtivät tukemaan näitä ihmisiä. Me vaadimme aivan selvästi, että komissio äh, hyvin nopeasti perustaa solidaarisuusrahaston, jotta voidaan äh, auttaa niitä, jotka kärsivät. Meidän pitää kuitenkin myös oppia, miten äh, Ranskassa voidaan asua näin tulvaherkillä alueilla tuhansia ihmisiä ja siellä äh, myös presidentti Sarkozy äh, vaati, että rakennetaan näille tulva-alueille. Nämä ovat poliittisia vastuukysymyksiä ja me vaadimme, että kaikki rahoitus, yhteisrahoitus, joka äh, liittyy eurooppalaiseen eurooppalaiseen rannikkoalueiden säännöstön tukemiseen ja me vaadimme todellakin, että hyvin nopeasti annetaan solidaarista apua näille alueille, jotka ovat kärsineet. Kiitos. Mr. Fox is next speaker. Herra Fox on seuraava puhuja. Kiitos, puhemies. Matfas Abbey on Devonissa viljellyt viiniä 1890 vuodesta lähtien. Valitettavasti tämä viini on joutunut työväenpuolueen poliitikkojen hyökkäyksen kohteeksi he syyttäisivät yhtä alkoholituotetta antisosiaalisen käytöksen lisääntymisestä mieluummin kuin sosiaalipolitiikkaansa. Se ilmeisesti pitäisi kieltää, koska se sisältää sekä kofeiinia että alkoholia. Mitä sitten tapahtuu seuraavaksi? Nuoret ihmiset, estetäänkö, että he sekoittavat repulia votkaan? Iris coffee, kielletäänkö se? Miten tätä valvotaan? Tämä on holoso yhteiskunta, joka on tullut hulluksi. Jos yksi tuote kielletään, niin se ei vastuuttoman juomisen ongelmaa ratkaiset. Täytyy luottaa kuluttajia, minkä juoman he valitsevat. Enemmistöä ei pitäisi muutaman holtittoman vuoksi rankaista. Jos pakfaastia kielletään, niin huligaanit alkaisivatko he nyt, jotka sitä juovat liikaa juomaan teetä? Kiitoksia herra Fox myös aikarajan ylläpitämisestä. Sitten herra tavallis minuutti. Obrigado. Quando há um ano ou dois o euro era forte. Kiitoksia. Pari vuotta sitten euroalueen talous meni vähän eri malliin. Mutta me nyt, nyt me olemme nähneet, mitä tapahtuu. Kaikki valittavat siitä, mitä tapahtuu euroalueella. Minun mielestäni meidän pitäisi tosiaankin valittaa siitä, miten Euroopan johtajat toimivat. Ei, todella, ei ole mitään todellista sosiaalista kohesiota ja ei mitään e-, epäröintiä ollut silloin, kun tapahtui periferaalisessa taloudessa tiettyjä hyökkäyksiä ja onko sellaista olemassa. EU, EUssa pitäisi olla solidaarinen sekä itään Eh, että eh, Saksaan suhteessa kyseessä on huomisen eh, solidaarisuus myös. Kaikki tarvitsevat apua ja meidän pitäisi auttaa niitä, jotka kärsivät. Mr. Agnew. herra Agnew. Mr. President, the EU's harmonise everything. Puhemies, EU, se, että harmonisoidaan koko politiikka, se aiheuttaa paljon uhreja. Erityisesti tämä yksityisten lentäjien reittaus se koskee tällaisia välineitä, joka koskee huonoa näkyvyyttä. Se on ainutlaatuista UK, koska erityiset sääolosuhteet huomioon ottaen ja myös hyvä tällainen turvallisuustaso tällainen harmonisointi näissä yksityislentojen lupakirjoissa, niin tässä virasto on, jättää monet yksityispilotit siihen tilanteeseen, että he voivat lentää, ellei voi olla pilvettömät, pilvetön taivas koko matkan aikana. Se on sama kuin takaisi sen, että Englanti voittaa jalkapallon maailmastaruuskilpailut. 50 sekuntia tässä on kyse tällaisesta ajasta ennen kuin velvoitetaan saada jälleen hallintaansa. Eli tässä on turvallisuusasiat kyseessä todellakin tärkeät. Euroopan lentoturvallisuusviraston täytyy ajatella uudelleen tätä asiaa. Toinen esimerkki, tai tämä jälleen esimerkki tällaisesta järkevästä englantilaisesta brittiläisestä laista, jonka ohittaa kallis EU, eh, e tehoton EU-lainsäädäntö. Kiitoksia herra Egnew. Sitten Rova Angelika Wertman. Kiitoksia puhemies. Arvoisat kollegat, yksi milleniumin tavoitteista oli maailmanlaajuisen köyhyyden puolittaminen. 2010 Euroopan komissio on julistanut vuoden, tämän vuoden köyhyyden vastaiseksi vuodeksi. 79 miljoonaa ihmistä asuu Euroopassa ja on köyhyyden, köyhyysrajan alapuolella. Ja näillä henkilöillä on, ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnassa, eli köyhyys kärsii, köyhä kärsii. Siksi jos ajatellaan, että meillä on nyt köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vastainen vuosi, niin siitä täytyy saada myöskin hedelmiä aikaan. Kiitoksia. Kiitoksia nyt, Rova Estaras. Gracias, señor presidente. Kiitoksia, puhemies. Minä aion siitä eh, puhua, että miten Espanjan hallitus käsittelee Formentera saarta. Kyseessä on yksi eh, Balearisen saariryhmän saareja. Sen halkaisia on 69 kilometriä. Lainsäädäntö on aivan hyvä. On alueita, joissa kaupunkirakenne ei kestä, mutta siellä eletään turismista ja siellä nämä alueet on rakennettu jo 30-40 vuotta sitten. Siellä on paljon pieniä perheyrityksiä. Esimerkiksi Rokaveija hotelli, joka oli yksi saaren ensimmäisiä ja siellä on myös tunnettu kansainvälinen ravintola ja siellä on pyritty edistämään tämän saaren matkailua myös. Nyt nämä yritykset on perustettu aivan laillisesti, eikä olisi nyt syytä näiden toimia millään tavoin takavarikoida. Minä toivoisin, että Espanjan hallitus tässä kunnioittaisi yksityisomaisuutta eikä sitten toimittaisi jälkijätöisesti lainsäädännön kanssa ja rankaistaisi näitä yrityksiä, koska niiden rakentaminen olisi ristiriidassa ympäristölainsäädännön kanssa. Kiitoksia. Grazie. Mr. De Rossa. Kiitoksia. Sitten herra De Rossa, minuutti. Se puhemies vastaus, jonka Puse käskettäin sain Netanyahulta, jolla perustettiin se, että Gaasaan ei päässyt tämän parlamentin delegaatio, vaatii vastausta. Hän siis voi vastustaa se, että Gaasassa ja Itä-Jerusalemissa tapaamme vastuullisten ajatuksia, mutta ei saa sekaantua tämän parlamentin demokraattisiin oikeuksiin. Aston korkea edustaja, hänen täytyy pyrkiä vierailemaan Gaasassa ja vaati, vaatia Israelia ratkaisemaan tämä humanitaarinen jonka Goldstone on kuvaillut siksi, että rangaistaan laittomasti väestöä. Lähetymisneuvotteluista pidän niitä tervetulleena, mutta olen huolestunut siitä, että Itä-Jerusalemin eh, uskonnollisten paikkojen liittyvä kiistanalaisuus voi asettaa tämän vaaranlaiseksi ja Astonin täytyisi toimia, jotta jännitteet voitaisiin purkaa. Thank you. Mr. Kellam has the floor. Kiitos, sitten herra Kellam. Thank you. Kiitoksia. Mm, haluan ähm, muistuttaa siitä, mitä puhemies sanoi 11.3. Niin, äh, annettiin äh, lainsäädäntöä ne silloin kun Liettua itsenäistyi ja se ne antoi itsenäistymisjulistuksensa ja äh, Virossa myös hyväksyttiin laki siitä, että palautetaan laillinen valtio Viron kongressi esitti eh, konkreettisen vaihtoehdon eh, silloisille eh, neuvostoelimille ja silloin yhdistettiin enemmistöllä virolaiset, jotka edustivat 30 puoluetta. Silloin vaadittiin, että palautetaan, palautetaan todellinen itsenäisyys ja kansalaisvaltio. Kyse oli paljolti Euroopan solidaarisuudesta myös. Kiitoksia hyvin paljon. I Thank you, Madam Kret. Kiitoksia. Sitten Rova Kretu. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Kansainvälisenä naisten päivänä on cazuri de discriminare a românilor în Europa, care din păcate se tot înmulțesc în ultima perioadă. Eh, nyt on ikävää, että romanialaisia syrjitään Euroopassa. Eh, Köpenhaminassa esitettiin julkilausuma eh, muukalaisvihasta ja silloin puhuttiin romaneista varkaina Italiassa 13-vuotias eh, eh, tyttö teki itsemurhan ja jätti jälkeensä kirjeen, jossa hän puhui eh, koulusyrjinnästä. Ja varmasti junissa olette nähneet ilmoituksia, joissa pyydetään, että asiakkaat ilmi antavat kaikki romanialaiset, jotka varastelevat junissa minun mielestäni kaikkien, äh, jotka eivät äh, noudata lakia, heidän pitää maksaa, mutta tässä äh, nämä toimet jäsenvaltioissa, ne ovat demokraattisia valtioita, mutta siellä ei noudateta eurooppalaisia lakeja. Mr. Kelly, one minute. Mr. Harry Kelly, minuutti. Uh, arvoisa puhemies. Lyhyt viesti Atlanttisesta strategiasta. Keskustelut, jotka koskevat tätä strategiaa, Itämeren strategiaa. Mutta koskaan ei kuule Atlantin strategiasta. Tässä on paljon para, varaa parantaa. 2020 strategia on hahmotunut hyvin selkeästi, että mikään maa ei voi tehdä pelkästään omia asioitaan sitten niin maat Ranska, Iso-Britannia, Irlanti, Portugali ja Espanja, jotka otan tilaavat, ne voivat edistyä monilla alueilla, erityisesti tällaisessa merentutkimuksessa, kalastuksessa, satamissa, biodiversiteetissä. Ja Espanja että vetoaisin siihen, että se ottaisi tämän prioriteetiksi seuraaviksi kuukausiksi. Ja jos he tekevät näin, niin he ovat tehneet jotain oikein hienoa, kun puheenjohtajakausi sitten päättyy heillä. Madame Patronevi. Kiitoksia sitten, Rova Patronovic. Obrigada, senhor presidente. Nos últimos três meses em Portugal. Kiitoksia puhemies. Viime kuukausina me olemme nähneet Portugalissa hyvin vakavia eh, onnettomuuksia merillä. 13 eh, ihmistä kuoli yhdessä kalastuslaiva onnettomuudessa. Ja tässä Eh, Arjosa, Penish ja Penin ja eh, yhteisöt eh, kärsivät tästä. Haluaisin yhtyä tähän suruun. Tämä talvi on ollut erittäin kova. Aika vähän on päässyt kalastamaan ja näin monet kalastajat ovat joutuneet pysymään maissa. Tilanne on ollut erittäin vakava. Kyse on turvallisuudesta, ja me olemme huomanneet, että koulutusta ei ole riittävästi ja tämä johtaa lisää onnettomuuksiin. Meidän täytyy saada aikaan sellaiset olosuhteet, että kalastajilla on turvallista tehdä työtä. Tämän pitäisi olla osa yhteistä kalastuspolitiikkaa ja kalastuslaivasto pitäisi uudistaa, lisätä turvallisuutta ja lisätä koulutusta myös turvatoimissa ja taata, että laivat eivät lähde silloin, kun ilma on huono. Names on my list. I'm a... Vielä on 30 nimeä puheenvuoropyyntölistalla. Pelkäänpä, että en voi antaa näitä puheenvuoroja niin paljon. Kaksi vielä, Ramme Saaros seuraavana. Thank you, Mr. President. My contribution addresses the need for you. Puhun tarpeesta kosovan tunnustamisen osalta yhtenäisyyteen. Isätonin jälkeen monia sitoumuksiin se ovat ryhtyneet. Yksi niistä on uusi integroitu yhtenäinen menettely ulko- ja naapuruspolitiikassa. Kosovo on tunnustettu itsenäiseksi valtioksi. Sen on tehnyt 65 maata maailmasta. 24 28 NATO-maasta ja 22 27 EU-maasta. Nyt on oikea aika rohkaista epäröiviä jäsenvaltioita Kyprosta, Kreikkaa, Romaniaa, Slovakiaa ja Espanjaa siihen, että laittavat sivuun huolenaiheita tästä asiasta ja liittyvät enemmistöön Kosovo-asian, Kosovon tunnustamisasiassa niin nopeasti kuin mahdollista. Tämä olisi tärkeä viesti, kun osoitetaan kasvavaa yhtenäisyyttä ja integroitumista EU:ssa. Kiitoksia. Thank you. And our last... Kiitoksia. Ja viimeinen puhuja, herra Brons. Thank you, Mr. President Kiitos puhemies. Kapitalismi valitsee kaikkialla maailmassa. Jotkut toimivat laillisesti, jotkut laittomasti ja siinä palvelut, tavarat kulkevat ympäri maailman ja siinä on myös uhreja, suljetaan toimistoja ja tehtaita. Siinä liikutellaan rahoja ympäri maailmaa, suljetaan työpaikkoja ja siirretään työpaikkoja sinne, missä kulut ovat halvemmat. Euroopan unioni se, kärsii myös tästä kapitalismista ja me olemme me siirtyneet protektionismiin, eh, mutta emme voi sitä kautta rakentaa eh, meidän eh, tehtaitamme, teollisuuttamme. Meidän pitäisi palvella ihmisiä, emmekä, eikä pitäisi palvella ainoastaan talous, talousmahteja. Emme voi et, kilpailla kolmannen maailman kanssa ilman, että meistä tulee osa sitä, ja näin on tapahtumassa. Nyt herra Iturkaisen henkilökohtainen lausuma. Kiitoksia puhemies. Kyse on työjärjestyksestä. Minä olen pahoillani siitä, että tässä kunnioitetaan Chavezia, joka tekee yhteistyötä Etan kanssa. Näin täällä esitettiin. Me, meidän mielestämme me, syyttäjämme Velaskos on sanonut aivan oikein, että meidän ei pitäisi tukea Chavezia Kyseessä on terrorismin tukeminen ja Espanjan ulkopolitiikalle tämä on häpeäksi. Kiitos. Thank you. Blue, blue card. Siellä esitettiin sininen kortti. Auf die mitä tulee viime keskusteluihin, niin haluaisin muistuttaa, kiittää siitä, että me olemme ilmaisseet tyytymättömämme, tyytymättömyytemme, mutta ilmeisesti Tämä ei kuitenkaan ole käynyt ilmi, että olisi toivottavaa, että kerrotaan milloin ollaan vuorossa. Minä en ymmärrä, että miksi tälle ei anneta riittävästi arvoa, miksi ei sitten asiaa voida tehdä helpommaksi ja sitten pitää kiinni siitä, että noudatetaan määräaikoja. Eli minä en pysty tätä menettelyä seuraamaan. I'm sticking to the procedure. We are stick- Pidättäydyn menettelytapoihin, mutta täytyy ottaa huomioon myös se, että on yli 60 puheenvuoropyyntöä. 30 minuuttia tälle menettelylle on varattu, joten annoimme puheenvuoron noin 35 teistä. Muistan nimenne kirjoitamme asian ylös ja voin luvata teille, että seuraavalla kerralla olette ensimmäisten puhujien joukossa. Näin se meillä on tapana tehdä. Haluaisin antaa puheenvuoron kaikille, mutta valitettavasti aikaa ei ole. Mistä Tökes. Herra Tökes. Az a panaszom, én egy fél nem tudom. Puhemies, Minulla on sama valitus jo puolen vuoden ajan. En ole saanut puheaikaa näissä yhden minuutin puheenvuoroissa. Ja minä olen täällä siis istunut puoli vuotta, enkä ole saanut puheenvuoroa. Turhaan täällä siis istun. Mr. Tekes, I per... Herra Tekes, henkilökohtaisesti annoin puheenvuoron ainakin yhdessä tapauksessa, joten en usko, että olisi oikein sanoa, että ette olisi milloinkaan saanut puheenvuoroa. Haluaisin muistuttaa jäseniä siitä, että ilmoittakaa nimenne hyvin, hyvissä ajoin ennen kuin aloitamme, koska tehdään tällainen luettelo. Ja voin varmistaa, että seuraavalla kerralla olette ensimmäistä puhujien joukossa. Kiitoksia paljon. Voimme siirtyä mielestäni seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Dalším bodem pořadu jednání je zpráva, kterou předkládá paní De Bruyne. Eli seuraava kohta on per De Bruynin mietintö, eli lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset.